ja sitten vihreiden puolesta edustaja Scott Cato, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viimeisen vaalikauden aikana me esitimme 15 päätöslausumaa Venezuelasta. ne olivat vakuuttunut, että tarkoituksena oli ratkaista tämä venezuelalaisten kannalta, vaan varmistaa, että tietyt voimat maassa voisivat ottaa Maduron hallinnolta vallan. Nyt kuitenkin ihmisoikeuksia rikotaan muissakin maissa, myöskin Keski-Amerikassa, joka on aiheuttanut pakolaisuutta. Ja ei ole kuitenkaan tästä tehty kirjallista päätöslausumaa se, että nyt tämä vallankaappaus on epäonnistunut ja minä vaitsin, että ette edes maininnut häntä, mm, Rova Mogherini. Michelle Bachelet kävi Venezuelassa YK puolesta ja tuomitsi ihmisoikeuksien väärinkäytöksiä. Tästä olemme samaa mieltä. Norja on nyt pyrkinyt sovittelemaan äh, Barbadoksella ja tämä on aloite, jota meidän pitäisi tukea niin kuin tekin olette tehnyt. Vaikka neuvotel, neuvotellut päätöslausuma on ongelmallinen, nyt on kuitenkin toiveita, että, että me saamme aikaiseksi sovit, sovittelusopimuksen äh, ja meidän pitäisi tukea myöskin sitä. Thank you. Kiitos kovasti. Seuraavaksi ID-ryhmän puolesta edustaja Olivier. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Venezuela on inhimillinen tragedia. Totta kai tarvitaan sopimuksia, totta kai täytyy miettiä myös kollektivistisen järjestelmien haittat. Venezuela on, on monen Euroopan, kuten minun maani, tukeva. Totta kai tässä on selvä puuttumista ja totta kai ikään kuin or, orjamaisesti Amerikkaa seurataan, joka liittyy Juan Guaidoon, joka on Trumpin säkkynukke. Ja eurooppalaiset järjestöt eivät sitä pysty ratkaisemaan, jos ei YKkaan, jossa siellä vain tähtilipun avulla mennään auttamaan. Se on puuttumista myös sisäisiin asioihin, jos omaksutaan brutaali kanta tällaiseen kriisiin, joka voi äityä sisällissodaksi. Me tarvitsemme tasapainoista politiikkaa, tarvitaan selvänäköisyyttä. Tässä on unohdettu varovaisuus ja puuttumattomuus tai itsenäisyys. siksi EU on menettänyt yhtenäisyytensä ja diplomaattisen uskottavuutensa ja nyt haluamme olla mukaan siellä välittäjänä, vaikka se tarpeen onkin. Tämä surullinen tilanne. Olkoon meillä opiksi, kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti edustaja Fontiga, puolitoista minuuttia ECRn puolesta. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja vuonna 2017 me annoimme Saharon palkinnon Venezuelan oppositiolle. Valitettavasti vallassa oleva hallitus on edelleen voimassa. Ihmisoikeuksia loukataan siellä, pelotellaan ja uhkaillaan demokraattista oppositiota ja pidätyksiä on reippaanlaisesti. Meitä huolestuttaa myös tuo valtava inflaatio, se, että valtiossa on erinäisiä tauteja, lääkkeitä ei ole tarjolla ja vanhat ihmiset erityisesti toten ja lapset joutuvat kärsimään maahanmuuttokriisi on myös ulottunut koko alueelle. Jotain toivoa on ja diplomaattisille toimille erityisesti Barbadosin hanke, jota Norja johtaa, on hyvä ja tuemme myös teidän toimianne, hyvä Mogherini. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta edustaja Pineda Marin, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Si? Nytkö? Kiitos, puhemies. Eräs poliit- katalainen poliitikko otti viime kuulla, että politiikalla voi tehdä mitä tahansa, mutta ei naurunalaiseksi. Ja, ja tätä tekee parmet, jos huomenna hyväksytään ties kuinka monessa Venezuelaa päätöslausunnolla. Tämä täysistuntosali Antonio Tajani se tunnusti Juan Guaidon tuon maan presidentiksi, vaikka sitä ei miellytäkään. Siellä on kuitenkin demokraattisesti valittu hallitus ja presidentti. Tämä eh, vallankapaus meni pieleen ja juuri kun Guaido on käymässä nyt neuvotteluja Barbadossa, painostukset alkaa ja me noudatamme e-, e- Yhdysvaltojen suunnitelmaa. EU täytyy kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, olla puuttumatta suveraanin valtion asioihin ja luopua pakotteista. Mukaan on huolestuneita kansan puolesta, mutta edelleen nämä toimet luovat lisää kärsimystä. Hyvä Mogherini, ei enää pidä pakotella huka, uh, uhkailla ja, ja pitää vaatia malttia ja dialogia. EUn täytyy tukea vuoropuhelua niin, että kansa Venezuelassa voi päättää tulevaisuudestaan. Eli EUn täytyy toimia demokraattisesti. Kiitos. Kovasti kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Rowland. Minuutti. Grazie mille, presidentti Castaldo tuhannet kiitokset puhemies Castellolle. Venetsiolan tilanne tänä päivänä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun sosialistinen ideologia menee kohti loogista johtopäätöstään ja se täytyy estää Euroopassa. Tänä aamuna, kun kuuntelin vasemmistoedustajia, he ovat sitä mieltä, että sosialistinen agenda, se, että on enemmän sääntelyä, enemmän keskitettyä byrokratiaa, johtaa taloudellisen utopiaan. taloustieteellinen. voin sanoa, että nämä ajatukset ovat täysin järjettömiä. Äh, että annettaisiin taloudellista vapautta enemmän ajatukset, joita kuulin tänään, tekevät täysin päinvastoin. Äh, äh, Fredrik Kiet Hayek on sitä mieltä, että tämä johtaa vain huonolle tielle. Ja, ja nyt kun ajatellaan tätä sosialismia, niin se on toiminut Venetsiluossa. On ollut kriisi, puutetta kaikesta ja myöskin inflaatio on ollut miljoonan prosentin luokaa. Valtion talous, jota on rajoitettu joka on pienentynyt jo, pienenee vielä 25 prosentilla. Se, että tähän pyritään vaikutet, vaikutetaan, niin ehkä olo tuntuu paremmalta, mutta se ei auta kuulenkaan rohkeaa oppositiojohtoa Juan Guaidoa ja hänen tukijoitaan. Thank you, Kiitoksia kovasti. Sininen kortti, hyväksyttekö? Edustaja Howard. Please. Olkaa hyvä, herra Howard. Uh, come in, Mr. Roland. Minä kysyisin Rolandilta, miten me sitten, sitten oikeastaan etenemme, jos Brexit tässä toteutuu? We will do this. Me teemme, me teemme tämän monenvälisesti. Kiitoksia kovasti tästä tiiviydestäkin kysymyksessä ja vastauksessa. Ja seuraavaksi edustaja Lopez Hill, minuutti, olkaa hyvä. Señor presidente, señora Mogherini. Hyvä puhemies, hyvä Mogherini venezuelalaisena, espanjalaisena minä kovasti tunteikkaasti puhun YK erityisedustaja Michel Bachelet esitti kertomuksensa ihmisoikeuksien ja oikeuksien rikkomisesta Venezuelasta. Hän vainon, murhat ja väkivallan e-, esitti poliittiseksi toimintamuodoksi Venezuelassa. Ja me olemme antaneet Saharvo-palkinnon vuonna 2017 Venezuelan oppositiolle. Venezuelan kansalliskokous on monien kriisien edessä. Vuoropuhelua täytyy käydä käydä. Minä koordinoin ihmisoikeusvaliokuntaa ja tuen tätä julkilausumaa ja toivon, että saadaan presidentin vaalit vapaasti, avoimesti käytyä Venezuelasta ja siellä on myös kansainväliset puolueettomat vaalitarkkailijat. Parlamentti on maaliskuussa myös perustanut tällaisen yhteysryhmän Liman ryhmän kanssa tekemään yhteistyötä vaalien eteen. Tämä Tämä on hyvä reitti Venezuelan demokratisoitumiseksi ja toivon, että kaikki tukisivat tätä julkilausumaa, koska me ainoastaan toivomme, että tuo järjestelmällinen vaino, kidutus ja ihmisoikeuksien loukkaaminen saadaan Venezuelassa päätökseen. Kollegat, jos haluat puhua pidempään, niin sitten viette muilta aikaa ja joudutaan vaikeuksiin. Edustaja Santos, minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, humanitaarinen tilanne Venezuelassa on vaan hankala. YK raportti osoittaa myös, että ihmisoikeuksia edelleen loukataan. Ihmisoikeusvaltiota ei ole. Ja ihmisten tilanne on yhä hankalampi. Me emme voi olla toimettomina tässä tilanteessa, mutta meidän täytyy pystyä suojelemaan niitä, jotka ovat paikan päällä, jotka joutuvat selviytymään näistä vaikeuksista, mutta siinä tarvitaan vuoropuhelua ja kansainvälistä sovittelua, jotta voi rauhanomaisesti päästä kriisistä. Kontaktiryhmä on saanut aikaan tuloksia joita kaikki ovat nyt kiittäneet. Euroopan unionikin täytyy jatkossakin vaatia, että tätä tasapainoa haetaan edelleen, että saadaan aikaan tarvittavat muutokset, jotta saadaan vaalit, jotka ovat avoimet ja oikeudenmukaiset niin, että kaikki poliittiset voimat voivat osallistua. Ja totta kai tarvitaan kansainvälinen seuranta myös. Kiitoksia kovasti kollega ja kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Rafaela minuutti. Thank you. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja. Tilanne Venezuelassa on hyvin ongelmallinen ja aiheuttaa ongelmia miljoonille ihmisille. Neljästä miljoonasta Venezuelasta on nyt lähtenyt maasta. Siitä tulee kaikke, toiseksi suurin pakolaisongelma Syyrian jälkeen maailmassa, mutta me eurooppalaiset emme kuitenkaan tässä noudata omia sääntöjä ja moraalisia velvoitteitamme, että ottaisimme vastaan ne, jotka hakevat turvaa. Aikaisemmin tänä vuonna olen nähnyt seuraukset itse, kun olin äh, Alankomaiden kuningaskunnan Karibian meren äh, alueella. Heillä on hirvittävä haaste äh, nimenomaan venezuelaspakolaisten osalta esimerkiksi eräällä saarilla pakolaisia on jo 10 prosenttia koko paikallisväestöstä. Vetoan nyt Euroopan unionin komissioon, jotta se tarjoaa apua ja käyttää kaikkia diplomaattisia välineitä. Meidän pitäisi maahanmuuton rahastosta antaa rahaa, pitäisi lähettää myöskin AFISista asiantuntijoita ja minä lasken komission varan, että se ryhtyy toimenpiteisiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Edustaja Terch, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Minä olen kovin iloinen, että olemme saaneet aikaan päätöslauselmaa, joka toivottavasti menee läpi suurella enemmistöllä täällä parlamentissa, tässä uudessa parlamentissa, jotta voidaan osoittaa, että päästään tästä brutaalisesta tragediasta, joka on nyt syntynyt Venezuelassa ja ollut siellä päällä jo monen vuoden ajan. Ja se on johtunut monen passiivisuudesta. Valitettavasti te edustatte nimenomaan tätä valitettavaa roolia, joka meillä on ollut tähän asti. Ja se on estänyt sen, että olisi pystytty jotenkin kärsimystä lieventämään venezuelaisten parissa. Minä uskon, että me emme nyt saa puhua pelkästään poliittisin värein, ettei ole, eikä ole ideologisesta diktatuurista, vaan on kyse paremminkin rikollisjoukkiosta, rikollisjoukkiosta, jota suojelee myös keskusyksikkö Kuubassa, Havannassa, ja sitä on liikaa täältäkin suojeltu Euroopan unionin suunnalta. Ja minä uskon myös, että Kuuba on kovin syyllinen Venezuelan tapahtumiin ja sitä ei ole riittävästi tuotu esille. Venezuelan rikollisille täytyy antaa uskottava uhkaus ja siinä neuvottelussa ei ole liikkumavaraa näinä aikoina, kun ei ole aikaisemminkaan ollut. Ja totta kai tarvitaan pakotteita tai mitä se sitten onkin, mitä tarvitaan. La parola ad Edustaja Kuluklu, minuutti. Uh, ah. Mrs. Mogherini. Hyvä Mogherini. Minä kysyisin teiltä nyt aivan suoraan, kun sotilasvallankaappausyritys oli Venezuelasta. Miksi te ette ole sitä tuominnut? Puolatteko te mahdollisesti tiettyjä sotilasvallankaappauksia tai sotilasdiktatuureja? Miksi ei? Ja nyt sitten tämä neuvottelumenettely on käynnissä Norjan johdolla. Miksi tällainen aggressiivinen julkilausuma heti kärkeen? Miksi ei vuoropuhelulle anneta mitään vaihtoehtoa? Miksi tässä suoraan heitetään lisää öljyä liekkeihin? Ja entä sitten, jos näin käy jossakin toisessa valtiossa, kun ihmisoikeuksia kovasti, eh, kovasti eh, loukataan, esimerkiksi Saudi-Arabia ihmisiä siellä pilkotaan kappaleiksi, mm, ja, se, ja, ja Saudi-Arabia toimii mukamassa demokraattisena. E-, eihän tä, ette varmasti tätä hyväksyisi. Saudi-Arabiaan. Tilanne näyttää turvalliselta, Venezuelan puolestaan ei. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sinčić, minuutti. Ivan, ole hyvä. Kiitos. Pyysin puheenvuoroa puhuakseni näitä sotilastoimia vastaan ja Haluan tässä puhua Venezuelan rauhanomaisen ratkaisun puolesta rauhan puolesta. Me voimme puhua ihmisoikeus, ihmisoikeusrikkomuksesta Venezuelassa, mutta miksi emme puhu ihmisoikeusrikkomuksesta Saudi-Arabiassa? Siellä valvotaan OEOta. ja voivat tehdä ihan mitä vain. Emme puhu ihmis, naisten ihmisoikeuksista Saudi-Arabiassa. Meillä ei ole päätöslauselmia tästä, mistä tämä tekopyhys tulee ja kuinka kauan se kestää. Minä myöskin vastustan Yhdysvaltain imperialismia, joko demokraatit tai republikaanit. Heillä on aina ollut samankaltaista imperialistista politiikkaa Keski-Amerikan valtioita kohtaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat on puuttunut latinalaisen Amerikan maan tilanteeseen. Meidän täytyy tuomita kaikki diktatuurit, mutta meidän täytyy auttaa Venezuelaa taistelemaan itse imperialismia vastaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mian Mon minuutti, olkaa hyvä. La situación en Venezuela es cada día niin, tilanne on entistä dramaattisempi. Maduron hallitus, kuten Bachelet'n teksti on osoittanut, on perusoikeuksia vastaan toiminut täysin. Kaikki tämän jo tiesimmekin. Ja tuo Akostaan pidättäminen on suurin esimerkki, äskettäisin esimerkki. Venezuelan äh, tilanne vaatii toimia. Sinne tarvitaan siirtymäkauden hallitus, poliittiset vangit vangit täytyy vapauttaa ja uusi johtaja täytyy sinne valita. Norjan johtama Barbaroksen prosessi pitää saada pian käyntiin ja tuottamaan tuloksia, ei Madurolle tarjota lisää aikaa vehkeillä. Euroopan unionin täytyy toimia aktiivisemmin ja se on sanottu jo useammin. Meidän täytyy toimia tehokkaammin tässä Venezuelan draaman yhteydessä. Parlamentti on toiminut Guayadon puolesta ja me, meidän täytyy tehdä yhteistyötä tiiviisti Liman ryhmän kanssa, niin kuin parlamentti on aikaisemminkin jo tehnyt, jotta tämä painajainen saadaan Venezuelassa päättymään. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Ward, minuutti. The humanitarian... Humanitaarinen, poliittinen, taloudellinen kriisi Venezuelassa edellyttää nopeaa vastausta ONHCRn kertomus tilanteesta on huolestuttava, koska se maalaa hyvin synkkää kuvaa ihmisoikeustilanteesta tuossa maassa. Ainoa keino päästä tästä umpikujasta Venezuelan yhteiskunnassa on neuvoteltu ratkaisu, mukaan lukien kaikki yhteiskunnan osat. On erittäin tärkeää, että nuoret ja vähemmistöt otetaan mukaan prosessiin koska heillä on tulevaisuuden avaimet käsissään rauhan rakentamiseksi. Minä tuo, luotan venetsulaisiin rauhanomaisen ratkaisun löytymiseksi neuvottelun kautta Norjan välityksellä tällä hetkellä. Eurooppalaisena on eniten tärkeää, että me tuemme keskusteluja ja haluamme estää kaikki sotilaallisen välintulon. Sota ei ole mikään ratkaisu. Venezuelan tulevaisuus ei voi rakentua väkivaltaan. Ja rakentavilta keskustelut nyt näyttävät, ja minä vetoan kaikkiin osapuolin, että tehdään myönteisessä hengessä työtä, että päästään tavoitteeseen, järjestää vapaat vaalit kansainvälisessä seurannassa. Minä annan täyden tukeni myös niille ehdoille, jotka EU on kontaktiryhmässä asettanut, mukaan lukien poliittiset vangit. Thank you very much. Our next speaker. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhujamme on Karlo Fidanssa, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, hyvä Mokeriini. Ja totta kai täytyy käydä nyt läpi teidänkin kautta näiltä viideltä vuodelta. Se on aika kielteinen, mutta jos Venezuelan kohdalla täytyy tunnustaa, että komissio on ponnistellut merkittävästi niin, että on pystytty jotenkin saamaan aikaan, kun neuvosto pari kuukautta sitten ei pystynyt saamaan aikaan mitään tukien Guaidota, joka on legitiimi presidentti ja minun maani on halusin kuitenkin sitä tukea. Se on ikävä ja dramaattinen, kuten moni on tänne tuonut. Kuusi miljoonaa ihmistä on traagisissa oloissa, yli neljä miljoonaa on lähtenyt maasta. Todellisia pakolaisia, jotka eivät ole julkisen mielipiteen kohteena, koska heillä eivät ole Sorosia tai Roberti Savianiona seurassa – todellisia pakolaisia, jotka tarvitsevat apua. Siksi me tuemme näitä diplomaattisia ponnisteluja ja vetoamme komission, että se tukisi välitystä, joka nyt on Norjan harteilla. Toivottavasti saadaan uudet vaalit, jotka ovat vapaat ja läpinäkyvät ja, ja toivottavasti Venezuelan viisvain kokouskin voisi saada tähän mukaan. Kiitän heitä, mutta teidän työstä niin, että kaikki pääsevät vankilasta, jotka ovat epäkohtuisesti vankilassa. Mahdollisimman nopeasti vaalit ja uusi presidentti. Järkevää puhetta, hyvin punnittuja sanoja ja tarvitsevat meidän tukemme. Paljon kiitoksia. Seuraava puhujamme. En näe häntä täällä. Ai hän on täällä taas. Paljon kiitoksia. Edustaja Nikolao Alavaanos, yksi minuutti. Puhemies, uusi demokraattinen hallitus Yhdysvaltain johdolla hyväksyi väliaikaisen puhe- presidentin ja tätä itse asiassa usea hallitus johti Euroopasta ja tämä näyttää sen, miten Yhdysvallat puutuu toimiin ja täysin valtion vaaleilla legitiimisti valittua presidenttiä vastaan. Kansalaisten pitäisi olla ainoita, jotka päättävät valtionsa poliittisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ja näin pitäisi kieltää ja tuomita tämä Yhdysvaltain puuttuminen Venezuelan toimiin ja samantyyppisiin toimiin Syriza on ajautunut, mutta Kreikan kommunistinen puolue osoittaa solidarisuutta Venezuelan. Lega. Da. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja David Lega. Yes, thank you. Niin, kiitos arvoisa korkea edustaja. Kommunismin pahalla on monia kasvoja ja Venezuela kasvatavat Nicolas Maduron joka on repinyt tämän aikaisemmin niin vauraan maan kappaleiksi. Inflaatio on 10 miljoonaa prosenttia 2019 vuoden lopussa ja samanaikaisesti venezuelalaiset kuolevat nälkään ja Maduron turvallisuusjoukot äh, aiheuttavat ongelmia. Viisi miljoonaa ihmistä on painut maasta vuoden loppuun mennessä YK on mukaan. Venezuelalaiset on saatettu polvilleen, mutta Eh, Juan Guaido on heidän legitiimi presidentti ja Euroopan parlamentti ja suurin osa jäsenvaltioista on tunnustanut hänet tällaisena. Kuitenkin eh, monet jäsenet ja jäsenvaltiot tukevat Maduron laitonta regimiä ja eh, he myöskin oikeuttavat nämä hirvittävät rikokset Venezuelaa kohtaan. Äh, ja tästä syystä he lähtevät kaduille, eivät kuitenkaan niin kuin toivottiin, joten olen samaa mieltä EPPn kollegojen kanssa, että teidän täytyy toimia johtajana EUn politiikan osalta Venezuelassa. Maduron täytyy vastata näistä hirvittävistä rikoksistaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi äh, edustaja Beata Kemppa. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Humanitaarinen kriisi Venezuelassa pahenee painemistaan ja tilanne huononee päivä päivältä, kun katsomme, mitä kansainvälinen yhteisö on saanut aikaan EU mukaan lukien, niin olemme pyrkineet tekemään se, mikä on tarpeen venezuelalaisille. Totta kai meidän täytyy taata, että vain käyttämällä kansainvälistä painostusta, koska vain sen ansiosta hallinto on joutunut menemään neuvottelupöytään. Me olemme nähneet, että ihmiset kärsivät ja neljä miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään maasta, mukaan lukien raskaanlaiset ja lapset. Brasiliaan, Chileen ja muihin naapurimaihin on lähtenyt valtavat määrät venezuelalaisia. Ja jos me pyrimme lähettämään lääkkeitä ja elintarvikkeita, niin sen linnalla tarvitaan myös poliittinen ratkaisu. Mutta meidän täytyy auttaa venezuelalaisia – heidän arjessa oli hallitus mikä tahansa ja pyrkiä löytämään kumppanuutta. Meidän täytyy auttaa Venezuelaa. EUn tehtävänä on tukea näitä järjestelmiä, käyttää Puolan esimerkkiä muun muassa, ja näitä suoraan tukea. Kiitoksia. Minulla ei ole puhuja tässä menettelyssä ilman puhuja, tai puhujalistalla pääsemme tähän menettelyyn ilman puhelista. Meillä on viisi minuuttia ja neljä puhujaa. Ensimmäiseksi edustaja Bilbao Barandicia. Gracias. Kiitos. Hyvä Mogherini YK on johtopäätökset Venezuelan tilanteesta osoittavat, miten kiireellistä on humanitaarista apua tuolle kriisissä olevalle valtiolle antaa ja sen demokraattista siirtymää tukea vuoropuhelulla on tiekarttansa demokraattiset vapaat vaalit oikein ja puolueettomasti järjestettynä ja täytyy olla kansainväliset varmistusmenetelmät, jotka estävät tuon valtion puuttumisen äh, vaaleihin. Erinäiset murhat, vainot, lääkeiden puute, ravinnon puute täytyy saada päätymään. Täytyy olla sanktiot ja nykyistä valtaa vastaan täytyy saada tuomiot, jotta saamme tämän diktatuurin päätökseen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wallace-Smith. Thank you, President. Kiitos. Jos eurooppalaiset todellakin kantavat huolta Venezuelan kansasta, niin toimittavat ruokaa ja lääkkeitä heille yhteistyössä legitiimin hallituksen, valitun hallituksen kanssa Venezuelassa. Ei Madurosta tarvitse tykätä, mutta kyllä nyt valittiin. Että teidän pitäisi tuntea, että teillä on velvollisuus auttaa ihmisiä jotta voidaan USAn pakotteiden brutaaliutta torjua, koska se saattaa maan polvilleen. Pakotteissa ei ole mitään järkeä. Se on eräänlaista terrorismia. Siinä en haitata kaikkein haavoittumimpia, jotka kärsivät eniten. Olisi parempi, jossa USAn sotilaat miehtäisivät maan, niin ainakin sitten venezuelaiset voisivat puolustautua itsepuolustuksena – Tämä on kaikkein pahimman laatuista sotaa, taloudellista sotaa. Siinä on mitään veruketta. Te tuette Guaidota, joka on oikeistolainen, jolla ei mitään oikeutta puhua Venezuelan puolesta. Se on ollut paha virhe. Ja te puhuitte kansainvälisen oikeuden asemasta. Tämä on sataprosenttisesti oikeutta vastaan. Ja mikä tahansa lakifirma sen teille vahvistaisi. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja De Glea. It is Kiitoksia. On päivän selvää nyt, että Juan Guaidon tunnustaminen eh, on saanut enemmistön täällä, ja se ei ollut ainoastaan laitonta, kansainvälisen venezuelan lainsäädännön mukaan, vaan, mikä tärkeämpää, se ei ole toiminut. Ja että ihmiset tulevat tänne ja puhuvat humanitaarisesta katastrofista ja miljoonat ihmiset pakenevat ja samanaikaisesti argumentoivat kohdennettujen toimenpiteiden, sanktioiden, toimien takia, niin nämä ovat syitä sille, että ihmiset ovat lähteneet. Tämä on täysin tekopuhetta. Puhutaan ihmisoikeusrikkomuksesta Venezuelassa, kun juuri on päätetty, päätetty diili Brasilian kanssa, jossa presidentti on päättänyt ampua ihmisiä kadulla. Jos olette huolissanne venezuelalaisista, miksi ette varmista, että ne varat, jotka kuuluvat heille, jotka on jäädytetty kaikkialla, annetaan takaisin heidän käyttöönsä? kanssa. Miksi ette tee työtä tunnustetun kansainvälisen humanitaarisen viraston kanssa, jotta äh, heitä autettaisiin? Ei ole koskaan auttanut tätä ihmisiä näin alistetaan, eikä se toimi tässäkään. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Milan. Vážená pani Mogherini. Kiitos. Rouva Mogherini, Olen tarkkaan kuunnellut täällä, mutta täällä on kuultu vain kliseitä ja puhuttu EU-oikeuden loukkaamisesta. Mitään uutta ei ole kuullut, ei ole mitään järkevää. Tämä päätöslauselma on vain osoitus nykyisen EUn hampaantomuudesta. Ja on todettava, että tilanne Venezuelassa, kuten tilanne Libyassa, Irakissa, Iranissa, johtuu aggressioistamme ulkopolitiikassa – armeijasta, salaisista palveluista, jotka luovat konfliktia kautta maailman. Kansallisvaltiot ovat toimineet kyllä kunnollilla ilman mitään ongelmia. Kaikki tämä johtuu rahasta ja öljystä. Tätä ei ole ainakaan mainittu päätöslauselmissakaan, ei ole sanakaan hiskastu siitä. Ja siksi tämä on heikko päätöslauselma. Kiitoksia. Viisi minuuttia on nyt päättynyt. Minä sanon, että nyt jatkossa tällä vaalikaudella pysyn näissä viidessä minuutissa, niin kuin säännöissä sanotaan tässä menettelyssä ilman puhujaluetteloa, mutta tätä ette aikaisemmin tienneet ja on erilaisia toimintatapoja, niin tässä annan vielä yhden puheenvuoron, mutta pyytäisin, että hän keskittyy siihen, että riippumatta näistä puheenvuoropyynnöistä, tämä Catch the Eye on jatkossa sen viisi minuuttia. Kollega Pereira, olkaa hyvä. The floor is yours. Olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies No, tässä on nyt aikamoista tekopyhyyttä parlamentissa osoitettu, kun näin toimitaan Venezuelaa kohtaan ja toimitaan Yhdysvaltain vanavedessä. Yhdysvallat käyttää aina samanlaisia argumentteja, sanktioita, alueellista tasapainon heilauttamista, diplomaattista ja taloudellista häirintää, syyttää terrorismista ja muusta vastaavasta näitä alueita. Samalla tavalla se on toiminut monella muullakin alueella. Näin venezuelalaiset ovat joutuneet uhatuiksi voidaanko tällaista sotilaallista toimintaa Venezuelassa opposition nimissä tukea. Eli meidän täytyisi antaa venezuelalaisille mahdollisuus vapaissa vaaleissa ilmaista kantaa. Kiitoksia. Nyt suljen puhujalistan ja pyydän, että varapuheenjohtaja Mogherini nyt päättää tämän asian käsittelyn. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Käsittääkseni täällä en kuullut kenenkään toivovan, että haluttaisiin toinen maa sotilaallisesti vallata. Toivottavasti ei koskaan. Tämä on hämmästyttävää. Järkyttää minua. Voimme olla ylpeitä, että jos Euroopan unioni työmme kautta, kontaktiryhmän ja alueen maiden kanssa, YK-virastojen kanssa, estämme minkälaisen tahansakin ajattelun sotilaallisesta laajenemisesta, että luopumme ajattelemastakaan sitä, olipa sitten kyse maan sisällä tai maan ulkopuolella tilanteesta. Ja kun YK-virastojen kanssa, humanitaaristen virastojen kanssa olemme pyrkineet pääsemään maahan toimittamaan apua väestölle, olen ylpeä, että me olemme olleet ja olemme jatkossakin ehkä suurin avunantaja Venezuelan väestölle. Toivottavasti tämän pidätte mielessänne ja toivottavasti todella toivon. Vain muutama kuukausi enää olen teidän kanssanne, mutta minä todella toivon, että teillä kun on viisi vuotta edessänne, että ajatellaan edes sotilaallista välintuloa maan miehittäminen olisi mukaan hyvä vaihtoehto. Tämä pelottaminen on eurooppalaisena ja Tämä pitäisi olla selvänä kaikkien mielessä. Euroopassa me tiedämme, mitä se merkitsee, kun on sota. Ja mielestäni työmme arvo on nimenomaan meidän historiassamme ja siellä on paljon verta, vuodatusta. ja se ei ole koskaan ollut hyvä ajatus se, sen tiedämme. Me jatkamme kyllä ja minä uskoisin, että täällä on aika paljon yksimielisyyttä, ei täyttä, enkä sitä odottanutkaan tarpeesta jatkaa työtä tähän suuntaan. Ensinnäkin antaa tukea rauhanomaiselle ratkaisulle. Kaikki sotilaalliset ulottuvuudet suljetaan pois. Ja halutaan demokraattinen ratkaisu. Presidentinvaalit mahdollisimman varhain, kaikki ne takeineen, niin että vihdoinkin ne ovat reilut ja vapaat, kuten ei ole aiemmin ollut. Kolmanneksi, tämä edellyttää vuoropuhelua, diplomaattista toimintaa, täysi tuki, jota me olemme antaneetkin jo ennen kuin Norjan välittävät keskustelut käynnistyvät ja jatkossakin tuemme keskusteluja tietäen, että emme ole sinisilmäisiä kuin aiemminkin. Neuvottelukokemukset ovat osoittautuneet vaikeiksi ja eivät johtaneet mihinkään. Mutta selvät puitteet, selvät näkymät meidän velvollisuutemme on Eurooppa-neuvostollakin. Tässä tietenkin tarvitaan toinen puoliskukin tuolla, eli meidän täytyy tukea tätä mahdollisuutta, että saadaan demokraattien rauhanomainen siirtymä poliittisiin diplomaattisiin keinoin. Tähän liittyvät myös pakotteet ja haluan vielä tähdentää nyt tämän selvästi, että kuka täällä nyt onkin, että ainakin tietävät, mitä meillä on käytössä ja mitä ei ole. Euroopan unionin toimenpiteet eivät ole pakotteita maata tai väestöä kohtaan. Mitä toimia meillä on, on kohdennettu henkilöihin, yksittäisiin yksilöihin, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Haluan tämä tehdä selväksi. Viimeiseksi humanitaarinen tuki. Meidän täytyy jatkossakin tarjota resursseja Viimeksi puhin Lokokin kanssa, joka on YK on humanitaarisen avun kysymyksessä. Hän totesi, että kaikki suurin ongelma humanitaarisen avun antamisessa on, että ei ole voimavaroja enemmän kuin muut ongelmat olisivat esteenä. Eli meidän vastuullamme on Euroopan unionissa lisätä avun määrää väestölle venezuelalaisille siskoille ja veljille. Meillä on niin paljon perhesitteitä, esimerkki löytyy täältäkin salista. Eli meidän velvollisuutemme ja työmme mukaista on tukea Venezuelan ihmisiä. Siitä ei ole mutta velvollisuutemme on saada muut mukaan, että voidaan antaa lisää humanitaarista apua, kun tässä pyritään pääsemään vaaleihin mahdollisimman nopeasti niin, että ovat uskottavat, läpinäkyvät ja vapaat. Ei voida sivuttaa dramaattisia humanitaarisia tarpeita väestön parissa sitten lopuksi tukea sitä työtä, jota Michel Bachelet on tehnyt. Kalkeelliset toimit, jos jäsenvaltiot niitä pitävät yksimielisesti tarpeellisina. Tukea hänen työtään kohdentain yksilöihin toimenpiteet. näiden viimekäisten ihmisoikeusloukkauskertomusten pohjalta. Minä toivon, että tämä parlamentti, jos ei nyt yksimielisesti, niin kuitenkin enemmistöltään on tämän estämistavan takana. Kun Euroopan parlamentin ja toimielinten ääni on kuuluva, niin se on aika ratkaisevaa, että voimme olla ratkaisevassa osassa myös alueen maiden kanssa Kolumbiassa, Brasiliassa, Meksikosta, niihin maihin, jotka ovat osa kansainvälistä kontaktiryhmää niin, että Eurooppa olisi osa aktiivista ratkaisua. Ja korostin vielä rauhanomainen demokraattinen kiitos. Dank, Frau. Oikein paljon kiitoksia, varapuheenjohtaja Mogherini. Keskustelun päätöksi haluaisin kertoa teille, että kuusi päätöslauselmaa esitystä on toimitettu äänestys toimitetaan torstaina. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on näin päättynyt. Me pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla komission varapuheenjohtajan julkilausuma Persianlahden tilanteesta ja pyytäisin teitä, arvoisa korkea edustaja, käyttämään puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Persian lahti on uskomattoman lähellä Eurooppaa, kuuluu alueellemme ja sen turvallisuustilanne on tiiviisti yhteyksissä omaan tilanteeseemme kun katsomme tuota ydinsopimusta Iranin kanssa, se on eurooppalainen ja maailmanlaajuinen turvallisuusintressi ja se on selvää nykyisellään. Emme halua nähdä sotilaallista kärjistymistä alueellamme, emmekä halua ydinaseiden kasvua näillä alueilla vuosien aikana me olemme jo aivena sanoneet, että ilman tuota ydinsopimusta Lähi-idän tilanne, joka muutenkin on riittävän monimutkainen, hankaloituu entisestään entistä huonommaksi se meni, hankalammaksi se menisi. Nyt näyttää olevan yhteisymmärrys tästä asiasta, vaikka jotkut ovat hyvinkin epäileviä tämän sopimuksen suhteen, mutta ovat kuitenkin sitä mieltä, että ilman sopimusta tilanne olisi entistä huonompi. Tämän olen kuullut kaikissa neuvotteluissa, varsinkin Persialahden johtajien kanssa. Ja suurin osa johtajista, esimerkiksi Irakin ja Kuwaitin johtajista, jotka tapasin viime viikon loppuna, olivat tätä mieltä. Keskustelimme siitä, miten voisimme välttää eh, lisäkärjistymisen, miten voimme tukea alueen omia ehdotuksia jotta voitaisiin yhteisymmärrystä ja luottamusta luoda päätoimijoiden välille. Kukaan ei halunnut sotaa, kukaan ei ole ilmoittanut haluavansa sotaa tuolla alueella, kukaan ei ole toivonut sitä myöskään alueen ulkopuolella, mutta ongelma on juuri se, että tuollaisella alueella eh, voidaan laskea väärin ja voidaan ajautua hyvin vaarallisiin ristiriitaisuuden kierteeseen. Näin kaikki tekijät täytyy saada pidättäytymään toimista ja ajattelemaan järkevästi. Tästä syystä me olemme tehneet kaikkemme ydinsopimuksen ylläpitämiseksi Yhdysvaltain yksipuolisen vetäytymisen jälkeen. Eilen keskustelimme unionin 28 valtion ulkoministeriöiden kanssa. Kaikki 28 jäsenvaltiota vahvistivat yhteisen pyrkimyksemme tehdä kaiken yhdessä ydinsopimuksen säilyttämiseksi nykyisessä erinomaisen vaikeassa tilanteessa meillä on vastuu kannettavanaan. Tiedätte, mikä tilanne on ehkä ikinä ei ole ollut näin vaikea tilanne 14 kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta, niin Iran on ilmoittanut, että se asteittain luopuisi myös siitä kansainvälinen atomienergiajärjestö, joka on viite, viiteryhmä tässä ydinsopimusasiassa on vahvistanut vuosien vuosien tarkastustensa jälkeen, että Iran on täyttänyt kaikki vaatimukset, mutta nyt se on urania urania rikastanut jälleen. Täm, tässä meidän täytyy toimia johdonmukaisesti yhdessä ulkoministeriön kanssa Ranskasta, Saksasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta me haluamme vaatia Iranin takaisin noudattamaan tätä sopimusta. Iran on siis pitänyt sopimuksen solmimisesta lähtien kiinni kaikista velvoitteistaan muutaman päivän asti. Ja jos, Ira, jos Iran ei Eh, nyt sitoudu siihen, että se luopuu tästä uudesta ohjelmastaan. Jos Iran pysyy tällä reitillä, sitä vaikeampaa sen on astua taaksepäin. Meidän eh, vaatimuksemme Iranille on juuri se, että niin pitkään olette pysyneet tässä sopimuksessa pysykää siinä edelleenkin. Tämä on meidän intresseissämme, myös Iranin intresseissä, yhteisissä intresseissämme ja tämä oli voimassa jo silloin, kun koko Iranin ydinsopimus tehtiin. Se tehtiin silloin, kun ajat, ymmärsimme, että kaikkia meitä hyödyttää juuri tällainen sopimus. Myös puoltaa, myös auttaa koko maailman rauhan tilannetta. Yhdysvallat on pyrkinyt nyt heikentämään työtämme. Yhdysvaltain yksipuolinen päätös on myös johtanut sanktioiden asettamiseen Iranille. Ja me tapasimme yhteiskomissiossa kesäkuussa eh, tuon ydinsopimuksen valvontaryhmän eh, kanssa. Siellä oli UK, Kiina, Venäjä, ja Iran, Saksa ja Ranska paikalla. Meillä oli vaikeat neuvottelut, mutta rakentavat neuvottelut pysyimme yhdessä rintamassa ja, haluo, ja havaitsimme, että täytyy täytäntöön panna tuota sopimusta kaikkien osapuolten täysin. Ja Viinissä tuossa kokouksessa päätimme, että asiantuntijamme keskustelevat täytäntöönpanoasioista siitä, miten helpotellaan rikastetun uraanin vientiä ja tämähän on ollut entistä vaikeampaa Yhdysvaltain sanktioiden jälkeen. Ja kun me tapasimme Viinissä, niin UK, Ranska ja Saksa ilmoittivat, että kauppavaihto Iranin kanssa on saatu operatiiviseksi ja he ovat kuukausia tehneet tämän eteen työtä ja Euroopan unioni myös on ollut tukena tässä työssä. Ja näin väline on lopulta saatu toimimaan ja se, sen kautta on ensimmäiset vaihdot toteutettu. Seitsemän jäsenvaltiota ovat ilmoittaneet haluavansa mekanismiin ja eilen ulkoasiaministerien kokouksessa entistä useampi valtio ilmoitti harkitsevansa liittymistä me olemme käyneet keskustelua myös unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa, jotka saattavat tähän liittyä. Jos me haluamme pitää ydinsopimuksesta Iranin kanssa kiinni, se ei palvele pelkästään unionia, vaan muitakin. Monet kautta maailman ovat samaa mieltä kanssamme, varsinkin kun mietimme ydinaseiden tilannetta tuolla alueella. Ei kyse ole siis pelkästään meidän intresseistämme, eikä vastuustamme, vaan kaikkien yhteisestä vastuusta kaikkialla maailmassa. Ja muistuttaisin jälleen kerran meitä siitä, että sopimus ei ole kahdenvälinen eikä pelkästään niinkään monenvälinen, vaan se on YK on turvallisuusneuvoston yksimielisesti hyväksymä. Eli meillä on globaali vastuu noudattaa sitä ja valvoa sen täytäntöönpanoa. Eurooppalaisina me teemme kaiken tehtävissä olevan. Emme ikinä kuvitelleet, että tämä olisi helppo tehtävä, ei alkuunkaan, mutta me pyrimme saamaan tärkeän tehtävän valmiiksi ennennäkemättömässä tilanteessa. Olen varma siitä, että tämä sopimus ilman meitä ei olisi alkuunkaan olemassa eikä myöskään pysyisi hengissä nykyisellään. Ydinsopimuksen loukkaaminen tuo väkivaltaisemmaksi kärjistymiselle altiiksi koko alueen ja turvallisuustilanne heikentyisi, eikä se varmasti ketään meistä palvele. Tavoitteemme on juuri saada tilanne kehittymään parempaan ja positiivisempaan suuntaan. En usko, että kenenkään pitäisi aliarvioida tuota eskaloitumiskehitystä sekä Euroopan että Lähi-idän että koko maailman kannalta, joten meidän täytyy kaikkien tehdä eh-, ehkäistäksemme tällaisen skenaarion eurooppalaisina yhdessä. Me siis jatkamme tällä linjalla. Haluamme pelastaa tämän sopimuksen. Me oman turvallisuutemme ja rauhan eteen tämän teemme, koska tiedämme, että tärkeintä on ongelmatilanteissa yhteistyö ja viestintäkanavat pitää auki diplomaattisesti, jotta ongelmat voidaan ratkoa. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Ensimmäinen puhujamme on edustaja Soidrova Mihaila. Kiitoksia. Kunnianarvoisat kollegat, kiitoksia oikein paljon siitä, että puhutte tämänhetkisestä tihan tilanteesta Persianlahden alueella. Tilanteesta tulee entistä ongelmallisempi siitä tulee maailman keskipiste. Iranin kyky blokeerata tätä kauppaa on Euroopan taloudelle suuri uhka. YK on turvallisuusneuvoston jäsenten täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta tilanteen eskaloituminen voidaan estää. Kunnianarvoisa korkea edustaja, te puhuitte tilanteesta ja siitä, että mistä nyt tällä hetkellä keskustellaan. EU täytyy olla yhtenäinen tässä. Iranin täytyy pitää kiinni sopimuksesta, vaikka Yhdysvallat onkin tästä astunut taaksepäin. Me emme halua, että uusia pakotteita tulee. Me haluamme, että Iran pitää kiinni sopimuksesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tonino Pikula. Mr. President. Kiitos puhemies. Korkea edustaja. Ydin sopimus on tärkeä saavutus, johon meni vuosia. Neuvottelu oli valtava saavutus transatlanttisesta liittoutumasta, jonka uusi hallinto on kumonnut. Ei ole mitään strategista siinä, että puretaan saavutuksia, puretaan monen keskisyyden sääntöjä – ja kyseenalaistetaan monenkeskisen diplomatian saavutukset. Sopimus on tärkeä ydinaseiden leviämisen estämiseksi ja globaalin rauhan takaamiseksi on tärkeää, että koko kansan yhteisö on mukana EU, Yhdysvallat ja Iran. Siksi meidän täytyy toimia tehdä enemmän, jotta voidaan pitää kiinni sopimuksesta ja ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotta saadaan aikaan kohdintuntua taloudellista hyötyä, vaikkakin täytyy muistuttaa iranilaisille kumppaneille, että kunnioittavat myös omia sitoumuksiaan. USA ja Iranin jännitteiden paheneminen on vaarallista, kun alue on muutenkin epävakaa. On tärkeää, että EU pysyy yhtenäisenä, tiukkana ja eurooppalaisena puolusta kansallista oikeutta. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Natali Luazo. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja Euroopan unionilla on ollut merkittävä rooli Viinin eh, sopimuksen täytäntöönpanossa Äh, nyt kun Yhdysvallat on poistunut sopimuksesta, e- Euroopan vastuu on vielä vahvempi, jotta voitaisiin pitää kiinni tästä tärkeästä maailmanlaajuisesta ydinaseiden leviämisen estämissopimuksesta. E, tilanne on hälyttävä. Yhdysvallat on äh, nyt yksipuolisesti esittänyt pakotteita. Äh, Iran on ylittänyt rajan, joka liittyy uraanin rikastamiseen ja varastointiin. niin Persianlahdessa on ollut huolestuttavia jännitteitä. Nyt on todellakin tärkeää, koska nyt riskit ovat kasvaneet Persianlahdella ja kansalaisten ja yritysten e-, etu, edut ovat tässä uhattuina. Kun ajatellaan näitä toimenpiteitä, mitä ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia te ehdotatte, jotta tämä eskalaatio saataisiin estettyä? Mitkä ovat ehdotuksenne jotta Instekstistä tulisi operatiivisempi, jotta, ja niin, että muut jäsenvaltiot myöskin osallistuisivat siihen. Kiitos. Neumann. Seuraavaksi edustaja Hanna Neumann. Madam High Representative. Arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Tämä on ollut yhtenäisen Euroopan unionin sopimus ja Siinä oli monia naisia mukana ja myöskin te, hyvä Mogherini, olitte mukana neuvotteluprosessissa, mutta neljä vuotta myöhemmin niin tämä yhteinen saavutus on uhattuna. Se on uhattuna, koska vastuuton Yhdysvaltain presidentti nyt asettaa sen kyseenalaiseksi. Se on uhattuna, sillä Iranin hallinto pyrkii taas rikastamaan uraniaan. Mutta se on uhattuna myöskin, koska EUn ulkopolitiikka ei ole vielä tarpeeksi vahvaa vaikuttamaan tähän eskaloitumiseen. Viimeisimmät tapahtumat Persianlahdella, josta puhumme tänään täällä, osoittavat sen, miten yksi asia voisi tällaisen eskaloitumisen aiheuttaa. Ja jos me kaikki voisimme nyt tässä tulevina viikkoina varmistaa, että tämä äh, eskaloituminen ei enää pahenisi tällä alueella, missä jo käydään sotaa. Me vihreät pidämme hyvänä eilistä päätöstä ulkoasioiden neuvostossa, jossa pyritään nyt saamaan ratkaisua tähän. Kyllä, Yhdysvaltojen ja Iranin täytyy käydä vuoropuhelua, mutta haluan myöskin nähdä, että EU tukisi tällaista alueellista konferenssia, mitä Irakin tukee. Kaikki paikalliset toimijat voisivat istua pöydän ääreen ja työstää kestävää ratkaisua. Mutta yhden asian täytyy olla selvä. Tämä voidaan tehdä ainoastaan, jos ihmisoikeusrikkomukset myöskin otetaan esille. Eli meidän täytyy myöskin puhua